faut que ça s'arrête. يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Боролись, за свою свободу. The fear of the power of the white man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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos não nacionalistas são assassinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov ao povo de Cuba. The situation is all the more tragic. на свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Give me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。В Чечне, вообще на Северном Кавказе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 Kiitoksia. Minun on ilo toivottaa tervetulleeksi Jevher Ilham, Ilham Totin tytär, joka tänään edustaa isänsä tässä seremoniassa, jossa luovutetaan Saharov-palkinto vuodelle 2019. Lisäksi haluaisin tervehtiä kaikkia finalisteja ja Saharov-palkinnon edustajia tänä vuonna – He ovat täällä paikalla diplomaattisella lehterillä. Ja täällä on myöskin brasilialaisia, jotka ovat taistelleet ihmisoikeuksien puolesta ja puolustavat ympäristöä ja Amazonian sademetsää. Monika Benicio, joka edustaa menehtynyttä kumppaniaan Marielle Francoa, joka surmattiin maaliskuussa 2018. Claudia Silva dos Santos. Pachon Metuktire, joka edustaa isoisänsä Capo Raonia. Ja sitten The Restorers, nuoria naispuolisia kenialaisia opiskelijoita, jotka ovat käyttäneet teknologiaa tehdäkseen naisista itsenäisiä ja torjuakseen naisten sukuelinten silpomista. Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Uma, Macrin Onyango. Euroopan parlamentin nimissä Kiitän teitä siitä, että olette tänään paikalla ja onnittelemme teitä rohkeudestanne ja sitoumuksestanne. Ja tietysti me edelleen seuraamme teidän toimintaanne. Ja ennen kuin jatkamme, katsomme nyt pienen videopätkän tämän vuoden voittajasta, tohtori Ilam Totista.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 Signore signori, care Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Tänään myönnetään Saharov-palkinto professori Ilham Totille. Hän nyt ei ole paikalla, koska hänet vangittiin vuonna 2014. Hänen taistelunsa, josta hän vieläkin maksaa kovaa hintaa, tekee meistä nöyriä ja tämä inspiroi meitä. Ja haluaisin kiittää hänen tytärtään Jebhar Ilamia, jolla on ollut rohkeita tulla edustamaan häntä tänne. Ja täällä Euroopan demokratian sydämessä me voimme tuntea ja kuulla niiden äänet, jotka eivät pysty saamaan ääntään kuuluviin omassa maassaan. Saharov-palkinnon kautta Euroopan parlamentti tukee mielipiteen vapautta, sananvapautta joka on erittäin arvokas vapaus niin monille, jotka edelleen joutuvat kärsimään tämän vapauden puutteesta. Olen ylpeä siitä, että voimme myöntää tämän palkinnon professori Ilamille. Hän on korostanut vuoropuhelua, vastavuoroista ymmärrystä, kohtuullisuutta, sovittelua ja kulttuurista monimuotoisuutta. Nämä samat arvot ovat olleet Eurooppa-hankkeen ja Eurooppa-parlamentin pohjana. Toti on taloustieteen professori ja meidän kaikkien pitäisi hänen tapansa toivia kohtuullisesti ja sovittelevasti. Hän on puolustanut vähemmistöä Kiinassa ja hän pyrki parantamaan heidän elämänsä. Uiguureita on jatkuvasti ahdisteltu kaikilla tavoilla, fyysisesti, kulttuurisesti, uskonnollisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Huhtikuusta 2017 yli miljoona viatonta uiguuria on pidätetty mielivaltaisesti ja laitettu vankileireille, jossa he joutuvat luopumaan etnisestä identiteetistään ja uskonnostaan. Tämä kansa on kuitenkin suuri kansa. Sillä on syvä identiteetti ja tuhansien vuosien historia, joiden aikana se on kehittänyt kulttuuria, jota kannattaa suojella. Ilm Toti toimintansa kautta on onnistunut antamaan heille äänen. Vaikka hän on vankilassa, hänen äänensä kuuluu tänään hänen tyttärensä ja monien uiguurien kautta. Hän on yli 20 vuotta tehnyt väsymättömästi työtä edistääkseen vuoropuhelua ja ymmärrystä uiguurien ja muiden Kiinan kansalaisten kanssa, mutta kuitenkin hänet on tuomittu elinkautiseen separatismisyytteiden takia. Euroopan parlamentti vaatii, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdottomasti Hänen taistelunsa ja kaikki hänen kärsimyksensä muistuttavat meitä, että meidän täytyy taistella sananvapauden puolesta. Se on erittäin tärkeä vapaus, josta jotkut maksavat hengellään. Haluaisin muistaa myöskin edellisistä voittajista, jotka tällä hetkellä ovat vankilassa ja joita on ahdisteltu, koska he ovat puolustaneet ihmisoikeuksia ja perusvapauksia – ja joskus heidät on pidetty ainoastaan siksi, että he ovat voittaneet tämän Saharon palkinnon. Nazrim Sotude. Raif Badawi, Damas de Blanco. Monet Venezuelan opposition jäsenet, Azma Mazvut. Euroopan parlamentti kehottaa korkeaa edustaja ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin, kun ollaan yhteydessä kyseisiin maihin, jotta voitaisiin vapauttaa Saharov-palkinnon voittajat ja lopettaa heidän sortonsa. Tämä pyyntö koskee luonnollisesti myöskin Euroopan unionin jäsenvaltioita ja niiden hallituksia, kun he kahdenvälisissä suhteissa näiden maiden kanssa pyrkivät välittämään EUn yhteisiä arvoja ja suojelemaan ihmisoikeuksia ja vapauksia. Tänään pitäisi olla juhlapäivä ja meidän pitäisi juhlistaa sananvapautta, mutta tämä onkin surullinen päivä. Jälleen kerran tämä tuoli on tyhjä, koska maailma, jossa elämme, niin tässä maailmassa sananvapaus ei aina tarkoita fyysistä vapautta. Me nyt odotamme, että Toti vapautetaan ja me ajattelemme häitä, hänen perheenjäseniään ja kaikkia niitä, jotka ikävä kyllä ovat vankilassa hänen kanssaan. Hänen tyttärensä Jevar Ilham. Meillä on kunnia ottaa hänet nyt vastaan täällä tänään. Ja saatte nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. alaikum. Assalamu alaikum, olkaa rauha kanssanne. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet mahdolliseksi sen, että isäni sai Sahara-palkinnon <clears throat> mielipiteenvapaudesta. Olette ottanut esiin isäni työtä ja hänen sen vuoksi kärsimänsä vainoa, mutta sen lisäksi olette tuoneet Euroopan yhteisön ja muun maailman tietoon yli miljoonan uiguurin ahdingon, jotka on pakolla pidätetty keskitysleireihin uiguurialueella. Kiitos, Rehmet. On kunnia olla Euroopan parlamentissa tänään ja vastaanottaa Saarov-palkinto isäni puolesta. Olen kiitollinen mahdollisuudesta kertoa hänen tarinansa, koska hän ei voi kertoa sitä itse. Ollakseni rehellinen kanssanne, en tiedä missä isäni nyt on. 2017 viimeistä kertaa saimme viestin hänestä. Silloin hän, häntä pidettiin Urunki vankilassa. En ole nähnyt isääni sen jälkeen, kun meidät erotettiin Pekingin lentokentällä vuonna 2013. Olimme matkalla Indiana yliopistoon, jossa, johon isäni oli kutsuttu vierailevaksi tutkijaksi. Valitettavasti hän ei koskaan päässyt Yhdysvaltoihin. Tuona päivänä meidät otettiin erilleen turvatarkastusjonosta ja minulla annettiin mahdollisuus nousta koneeseen ja lentää Yhdysvaltoihin tai jäädä isäni kanssa. Isäni vaati, että jatkan matkaa. Hän sanoi minulle, älä itke. Älä anna heille mahdollisuutta ajatella, että uiguritytöt olisivat heikkoja. Lähdin ja hänen rohkaisunsa ansiosta olen täällä Strasbourgissa kanssanne, kaikkien teidän kanssanne. Mutta sitten kun minä jatkoin matkani, niin hänet pidätettiin, hakattiin, kuulusteltiin ja nyt hänellä on elinikäinen tuomio jossain tuntemattomassa paikassa. En pysty koskaan matkustamaan takaisin Kiinaan ja todennäköisesti en tapa perhettäni enää koskaan. On vaikea uskoa, että isäni vielä fyysisesti muistuttaa sitä miestä, jonka tunsin lapsena. Miestä, joka teki töitä makuhuoneessani pyjäämässä jälkeen, kun oli valittanut, että hän käyttää enemmän aikaansa Uigurbis nettisivustonsa kuin minun kanssani. Jos oli ongelma, niin isälläni oli aina ratkaisu. Hän uskoi, että jos on ongelma, niin se täytyy korjata. Ihan niin kuin jos on reikä vaatteessa, niin se täytyy paikata. Ratkaisematon ongelma hänen mielestään johtaa suurempaan ongelmaan. Ja niin, hän siirsi tietokoneensa huoneeseen ja teki minun pöydälläni töitä silloin saman aikaan, kun minä tein Niin Näin pystyin olemaan yhdessä. Joskus hän ihan unohti, miten myöhä oli jo. Hän oli uppoutunut työhönsä neljään asti aamulla. Minä heräilin välillä, kun hänen sormensa napsuttivat tietokonetta. Olin teini-ikäinen silloin ja ymmärsin vähän sitä, miksi isäni luo, olisi luopui äh, kannattavasta urasta liike-elämässä ja vaihtoi sen elämään, jonka vuoksi hän joutui vankilaan. Aikoinaan pystyimme ostamaan kokonaisen halal lampaan tai karitsan ja jakaa sen naapurien kanssa. Sen jälkeen kun isäni omistautui uikuurin oikeuksien puolustamiseen, niin halal lampaita oli enää harvoin kotonamme. Isäni alkoi tukea oikuuriyhteisöä orvoista köyhiin uiguuriäiteihin, kun hän osti serverin Yhdysvalloissa varmistaakseen uiguurbis nettisivustonsa, ei ollut enää rahaa karitsoja varten jäljellä. Isäni ei pelännyt olla köyhä, kunhan hän vain pystyi omistautumaan asialle, joka määrittelisi hänen elämäänsä rauhanomaisen vuoropuhelun tukeminen ja ymmärtämis, keskinäisen ymmärtämyksen tukeminen uikuurien ja hankinnalaisten välillä läntisessä osassa Kiinaa. Hänelle ongelma oli selvää. Uikuurit eivät saaneet perusoikeuksia. Oikeutta uskoa, johon uskovat. Oikeutta palvoa sillä tavalla, kun haluamme palvoa. Oikeutta ajatella niin kuin haluamme ajatella. Hänelle ratkaisu oli yksinkertainen saada Kiinan hallitus mukaan keskusteluihin siihen, miten tehdään työtä uikuuri, uikuurien kanssa rakentavalla, väkivallattomalla, rahonomallisella tavalla. Hallitusta ei kiinnostanut keskustelut siitä, miten voidaan vähentää jännitteitä uiguurialueella. Uiguuri tutkijan kanssa, kuten isäni oli, joka oli omistautunut rauhanomaisen ratkaisuun. Sen sijaan he leimasivat hänet separatistiksi. Ja pidättivät hänet, antoivat kotiarestia toimintansa vuoksi. Nyt uiguureilla ei ole vapautta Kiinassa. Te tiedätte tämä. Ei koulussa, ei julkisuudessa, ei edes kodeissaan. Isäni kuten useimmat uiguurit, on leimattu väkivaltaisiksi ekstremisteiksi, joilla on tauti, joka täytyy parantaa ja aivot, jotka täytyy pestä. Väärän ekstremismin leiman alla hallitus on laittanut miljoonan ehkä enemmän keskitysleireille. Uikurien täytyy siellä luopua kielestään, uskonnostaan ja kulttuuristaan jossa pakkotyö on laaja-alaista, ihmisiä kidutetaan, jotkut ovat kuolleet. Historia on toistanut itseään. Aiemmin tämä ei päätynyt hyvin, eikä se päädy hyvin nytkään. Kiina leimaa heidät tavalla, jota minä en hyväksy. Ekstremismi on sellaista kielenkäyttöä, jota Kiinan hallitus käyttää oikeuttaakseen sen, että hajotetaan perheet, seurataan ja valvotaan kaikkia uikurien liikkeitä Kiinan sisällä ja ulkopuolella ja laitetaan niin monia syyttömiä leireille. Jopa kotona, niin Washington DCissä, puhelimen ja tietokoneeni on usein eh, murrettu. Ihmiset kysyvät, onko peloissani? Kyllä. Joskus eh, herään kylmään hikeen. Joskus minä huolestuttaa se, että äh, puheeni aiheuttavat ongelmia Kiinassa elävälle perheelle. Myös tämä päivän puheeni saa minut hermostuneeksi. Olen varma, että isänikin pelotti. Mutta kun hän huomasi ongelman, hän voitti pelkonsa pyrkimällä ratkaisua kohti kustannuksista huolimatta. Olen täällä tänään, koska haluan tukea isäni. Joten pyydän teitä tässä salissa ja pyydän myös niitä, jotka kuuntelevat, että jos näette ongelman siinä, miten Kiinan hallitus kohtelee uikuri-ihmisiä, jos näette ongelman, niin pyydän, että pyrkikää ratkaisua kohti. Yrittäkää käyttää vaikutusvaltaanne. Euroopan äh, parlamentin jäsenille. Käyttäkää lakejanne, jotta saatte Kiinan viranomaiset vastuuseen yrityksille. Älkää hyväksykö Kiinan hallituksen uikuri-ihmisten vainoa tutkijoille, jatkakaa tutkimustanne, jotta nämä kauhutuot saadaan selville. Kansalaisjärjestöille, pitäkää, jatkakaa hyvää työtänne ja olkaa sitkeitä. Opiskelijoille, opiskelkaa, älkää koskaan lakatko pyrkimästä oikeutta ja totuutta kohti. Tässä ei ole kyse taistelusta Kiinaa vastaan, vaan ihmisoikeuksien puolustamisesta. Haluan mainita erityisesti isäni oppilaat, jotka ovat saaneet vuosien vankeustuomioita hänen tukemisestaan. Nämä rohkeat ihmiset, kuten myös uikuriveljeni ja siskoni, eivät ole leirillä yksin. Kasakit, kirkisialaiset, uspekit ovat myöskin leireillä vain sen vuoksi, että he ovat mitä ovat. Ihmisoikeusasianajajia pidetään vankiloissa vain, koska he ovat puolustaneet muiden ihmisten oikeuksia. Muualla Kiinassa tiipetiläiset ja hongkongilaiset kiinalaiset kristityt kamppailevat edellään identiteettinsä puolesta ja perustavalatusten ihmisoikeuksien puolensa. Isäni työn hengessä jossa tuetaan kunnioituksen maailmaa ja yhteisön välistä ymmärtämystä. Haluan myöskin puhua teille muista finalisteista, vaikka he eivät palkinta ole saaneet, niin heidän omistautumisensa ansaitsee yhtä lailla huomiota. Sen vuoksi pyydän teitä, että kerrotte lisää näistä ihmisistä, jotka tekevät hienoa työtä Kenian naisten hyväksi muuallakin Afrikassa, Brasiliassa, myöskin Marielle Francosia Frauni ja Silva dos Santos ansaitsevat tukea väsymättömästä työstään Amazonin sademetsien säilyttämiseksi. Ja myöskin kun ne puolustavat äh, noiden alueiden alkuperäisväestöä. These incredible people Nämä uskomattomat ihmiset ansaitsevat tulla kuulluiksi. He tarvitsevat välitöntä tukeamme. Ja lopuksi vaikka en tiedäkään, missä isäni on, niin uskon, että hän on alossa. Uskon, että hänen henkensä näkyy Saharov-palkinnossa. Isäni, joka siirsi tietokoneensa huoneeseen, niin kun häntä tarvitsin, nyt uikuri, uikurit tarvitsevat sinua. Kiitos kovasti. Thank you. La seduta è ripresa. Onorevole... Istunto jatkuu. Chambatski, haluaisitteko te puheenvuoron? Уважаеми господин председател, вземам дула. Herra puhemies, pyysin puheenvuoroa seuraavasta syystä kollegani vaativat oi, anteeksi antoa pahoittelevista huomautuksistani johtuen. Minä en tahallani ketään vastaan halunnut hyökätä ja olen valmis esittämään anteeksi pyyntöni sille, miten tämä on tulkittu. Mutta Um-, ympäristöpolitiikalle ei löydy minkäänlaista selittelyä ja myöskin sitä politiikkaa, jota kautta ei saada luotua työpaikkoja ja miten toimitaan Turkin ja Venäjän suuntaan, sekin on anteeksi antamatonta. Apriamo la seduta. Eh, no- Istunto jatkuu. Meillä on nyt toinen äänestyskierros oikeusasiamiehestä. Edustaja Dalli, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin nyt vain tehdä pienen oikaisun. Teidän ei tarvitse olla samaa mieltä liikkuvuuspaketista. Se nyt ei ole henkilökohtaisesti teidän kantanne. Mutta missään tapauksessa – matkailuvaliokunnan puheenjohtajana tässä parlamentissa ja kollegani Ismail Ertugin kanssa en aio suvaita sitä, mitä sanoitte minun lähtökohdistani. Ensinnäkin te puhutte rasistisesti ja toiseksi minä en koskaan hyväksy tätä. Minä pysyn täällä pystyssä enkä koskaan salli sitä, että tällaisia puheenvuoroja banalisoidaan täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Grazie, presidente Dalli. Kiitoksia, puheenjohtaja Dalli. Adesso passiamo alle del... Seuraavaksi Euroopan oikeusasiamiehen valinta. Toinen äänestyskierros. Ja tehdään nyt pieni koe, eli tarkistamme, että äänestyslait laitteet toimivat. Meillä pitää olla täällä määrä enemmistö. Nils Mulsniec on vetänyt ehdokkuutensa pois. Eli Giuseppe Fortunati, Julia Lafranc, Emily O'Reilly ja Cecilia Wikström ovat ehdokkaina. Eli koeäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, eli salihan on täynnä, eli meillä on täällä päätösvaltaisuus. Äänestys on salainen artiklan 231 kohdan 6 mukaisesti työjärjestyksestä ja voiteen pitää saada enemmistö annetuista äänistä ja tyhjiä ääniä ei lasketa. Ja artikla 21 kohdan 7 mukaisesti minun täytyy ensin tarkistaa laitteistoon, no se on nyt tarkistettu. Ja täällä on riittävästi jäseniä paikalla. Eli koeäänestys on päättynyt ja meillä on riittävästi jäseniä paikalla, eli voimme lähteä äänestämään. Teille on jaettu tietoa tästä äänestysmenettelystä. Eli te kirjoitatte tai merkitsette haluamme nimen ja painatte nappia ainoastaan yhden kerran. Eli äänestys alkaa. Jetzt Tutti hanno votato? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eli ääniä tuli 694. Tyhjiä ääniä 56. Eli annettuja ääniä 638 ja ehdoton enemmistö on 320 ääntä. O'Reilly 291 ääntä, Lafranca 251, Fortunato 58, Wikström 38 ääntä. Eli kukaan ei saanut riittävästi ääniä tullakseen valituksi tällä kierroksella. Ja koska kukaan ehdokkaista ei saanut enemmistöä, meidän täytyy nyt siirtyä kolmannelle äänestyskierrokselle. Eli nyt mukana ovat enää kaksi eniten ääntä saaneita, saaneet ehdokkaat. Eli O'Reilly ja Lafranc. La, La Eli nyt lataamme nämä nimet äänestyslaitteeseen. Ja vielä ei ole valmiita. No niin, nyt olemme valmiita. Eli LaFranc O'Reilly. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Eli 694 ääntä annettu, tyhjiä ääniä 94, eli lasketut äänet 600. Alrighty, 320 ääntä, ja Lafranc 280. Quindi sulla base del terzo turno di votazione. Eli kolmannen äänestyskierroksen pohjalta julistamme, että Emily O'Reilly on valittu oikeusasiamieheksi ja onnittelen häntä tästä valinnasta. Ja ilmoitan teille, että nyt sitten allekirjoitan parlamentin päätöksen Euroopan oikeusasiamiehen nimittämisestä. Komission jäsen Hogan on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Uh, Mr. President, uh, Herra puhemies, arvoisa O'Reilly, sydämeni pohjasta haluan onnitella teitä tästä vaalituloksesta. Tämä on suuremmoinen luottamuksen osoitus Euroopan parlamentin puolelta ja kunnioitus ja tunnustus teidän viime vuosina tekemällenne työlle. Oikeusasiamiehestä on tullut Euroopan unionin arkkitehtuurissa keskeinen pilari jo sen jälkeen, kun vuonna 1995 tämä otettiin käyttöön. Te olette pyrkineet auttamaan ihmisiä ja hallintoa ja tällaista työtä meidän kaikkien tulisi tukea. Me olemme tehneet komissiossa viime vuosina yhteistyötä hallinnon parantamiseksi, tehostamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi. Aika harvat tämän ymmärtävät. Vain 5 prosenttia tapauksista liittyvät huonon hallintoon ja yli 70 prosentissa tapauksista komissio toimii, kuten oikeusasiamies ehdottaa. Tämä osoittaa rakentavassa hengessä tapahtuvaa työtä ja yhteistyötä ja komissio tulee jatkossakin toimimaan avoimessa hengessä ja rakentavassa hengessä. Me yritämme teidän kanssanne löytää ratkaisuja, parantaa tilannetta rakentavassa hengessä. Meillä on yhteinen tavoite löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kansalaisten toivemusten mukaisia. Ja me haluamme osoittaa, että toimielimet ovat huolissaan kansalaisten asioista ja me pyrimme niihin huolenaiheisiin tarttumaan. Arvoisa kollega O'Reilly, vielä kerran haluaisin onnitella teitä ja toivottaa teille kaikkia onnea ja menestystä. Ja voin vakuuttaa teille, että tulemme tekemään teidän kanssanne tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Eh, Kiitoksia komission jäsen ja tietysti toivotan sitten kaikkea onnea Euroopan oikeusasiamiehelle. Wir setzen die Abstimmung fort und kommen. Jatkamme äänestyksillä. Kyse on vuoden 2021 alkaen tapahtuvasta varainhoidon vuodesta ja pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta. Tämä on Norbert Linsin mietintö. Äänestys alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely päättyy siis tähän. Sitten kollega Carmen Avramin mietintöön aiheena EUn ja Gambian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja. pöytäkirja. Tässä yksi nimenuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme työjärjestyksen 112 artiklan mukaiseen vastalauseeseen. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varanhoitovuoden 2017 tilien päättämiseen. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme viiden, anteeksi neljän, vai viiden ryhmän tekstin HLDBTI-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe mukaan lukeen HLBTI-vapaat alueet, kohta artikla 3, nimenuta äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Kohta neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme kohtaan kahdeksan. Tarkistus kaksi. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 12, tarkistus 3, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme kohtaan 12. Tarkistus 4. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 15. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Ja vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 20, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiivas, hyväksytty. Johdantolause 6, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatolause 16 alkuperäinen teksti, nimenhuuto, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa kappale N. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 13. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale O, tarkistus 10. Nimenuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Johdantoosan kappale P, tarkistus 7, puolesta äänet, olkaa hyvä, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslauselman tekstistä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 463 ääntä puolesta hyväksytty. Anteeksi, kuinka? pyyntö työjärjestys, puheenvuoro. Miss, uh, vote on the original. Eikö tässä jäänyt väliin äänestys alkuperäisestä tekstistä tässä johdatusakappaleessa B? Ähm, der ursprüngliche Text von P ist hinfällig. Nein, es ist der Text vorher. Äh, edellinen teksti hyväksyttiin, joten tämä te- äänestys alkuperäisestä tekstistä raukesi. Näin pääsemme äänestykseen aiheesta globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus BEPS 2.0. Tarkistus 1 Nimenhuutoäänestys alkaa. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys siis alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta neljä. Nimenhuutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Tyhjää. Hylätty. Kohta 9. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Kohta 12. Tarkistus 5D. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 12. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kohta 23, alkuperäinen teksti, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 14, nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme alkuperäiseen tekstiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 34, alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 41, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 15. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Kohta 42. Kyllä, kyllä. Tarkistus. Kohta 42, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa, nimenhuuto äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 43. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty toinen osa. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Näin pääsemme eteenpäin. Maltan oikeusvaltioperiaatetilanne ottaen huomioon Daphne Caruana Carlizian tapaus, kohta kahdeksan, äänestys. äänestys alkaa, äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosakappale B, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan